Minä olen nimittäin sitä mieltä, että meidän pitäisi mahdollisimman pian lopettaa tuki Afganistanille. Kiitos. Nyt olemme saattaneet päätökseen tämän asiakohdan ja puoli 12 huomenna tästäkin äänestetään. Ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan, eli edustaja Nicole Kilnilsenin EUn strategia Keski-Aasian osalta. Pyydän mietinnön esittelijä Kiel Nielseniä esittelemään mietintönsä neljä minuuttia. President. Kiitos puhemies. Neljä vuotta sen jälkeen, kun keski strategia alettiin täytäntöön panna, paljon on saavutettu. Unioni käy jatkuvaa säännöllistä vuoropuhelua ihmisoikeuksista. Hyvin alo- merkittäviä aloitteita on tehty seitsemällä unionin prioriteettialalla arabikevään valossa ja kun kansainväliset joukot Afganista ovat jo alkaneet vetäytyä ja kun otetaan huomioon Kirgistanin traagiset tapa, tapahtumat vuonna 2010, eh, strategiamme vaatii syvällistä uudelleenpohdintaa. Strategian tarkastelu ulkoasiain hallinnossa on tulossa vuonna 2012 ja on tarpeen tässä mietinnössä muotoilla tiettyjä suosituksia seuraavien toteamusten pohjalta. Unioni ei pysty intressejään ja arvojaan tehokkaalla tavalla sopeuttamaan realiteetteihin ja tilanteen kehittymiseen paikan päällä. Unionin toimilta puuttuu näkyvyyttä. Rahoitusvarat, jotka uhrataan tälle toiminnalle ovat äh, uhanalaisia ja hyvin vaatimattomia. Me emme riittävällä tavalla ja avoimesti tue kansalaisyhteiskuntaa, riippumattomia tiedotusvälineitä ja ihmisoikeuksien puolustajia. Joskus hallitusmyönteiset säätiöt mahdollistavat sen, että rahoitus etenee ja kansalaisjärjestöt joutuvat tästä kärsimään. Parlamentti on vakuuttunut, että täytyy kehittää uutta unionin lähestymistapaa, joka pohjautuu ihmisten turvallisuuteen ja alueelliseen yhteistyöhön. Kaikki toimemme, hankkeemme, aloitteemme täytyy toteuttaa niin, että johtoajatuksena on ihmisten oikeuksien kunnioittaminen, oikeusvaltion ja demokratian kunnioittaminen. Länsimaiset kumppanit kumppanit ovat totta kai huolestuneita sotilaallisesta tilanteesta ja ovat äh, suosineet valtakoneiston vakautta inhimillisen turvallisuuden kustannuksella. Kuitenkin sortoon perustuva hyvinvointi on lyhytkestoista. Arabikevät tämän osoittaa. Ei pidä toistaa virheitämme. Täytyy pystyä paremmin vastaamaan poliittisiin haasteisiin. Muutoin samantapaiset tapahtumat Keski-Aasiassa voivat johtaa äh, etnisiin konflikteihin ja alueellisiin konflikteihin. Kazakstanissa kuuden kuukauden aikana AY-liikkeet öljyalalla ovat lakossa, kun sortotoimet ovat olleet niin hankalia. Ennenaikaiset vaalit pidetään tammikuun 15. päivä. Sosiaaliset paineet ovat ennenkuulumattomia ja poliittiset puolueet on kielletty olemmeko me riittävän rohkeita, jotta voimme todeta Kasakkin viranomaisille, että unioni tekee johtopäätökset näistä tapahtumista niiden neuvottelujen pohjalta, joita ryhdymme käymään yhteistyökumppanuussopimuksesta. Äh, Human Rights Watch eilen julkisti järkyttäviä tie tietoja kidutuksesta Uzbekivankiloissa. Taskentissa ihmisoikeuspuolustajia on pidätetty. Mielellämme kuuntelemme Ashtonin lausuntoja täysistunnossa niin, että ihmisoikeuksien täytyy olla ulkosuhteiden perustana. Me suosittelemme, että Keski-Aasian strategiamme tarkastellaan todellakin perusteellisesti uudelleen. Olen ylpeä siitä, että parlamentti on asettanut ehdollisuuden ja eriyttämisen periaatteen uuden lähestymistapan keskiöön ja suositellut sitä, että vahvistamme tukeamme kansalaisyhteiskunnalle ja riippumattomille tiedotusvälineille unioni ei voi toimia niin, että yhtäältä puolustetaan perusarvoja ja toisaalla hyväksytään niiden rikkominen. Me kannustamme alueellista yhteistyötä. Ne haasteet, joita näillä mailla on edessään, vaativat yhtenäistä lähestymistapaa. Täytyy huomioida turvallisuustilanne, vesitilanne, asekauppa, huumekauppa, ihmiskauppa. Nämä uhkat uhkaavat suoraan turvallisuutta ja keski-Aasian vakautta, mutta näin ollen myös Euroopan vakautta. Me suostamme, että Euroopan unionilla voisi olla välittäjän rooli niin, että suosittaisiin vuoropuhelua ja luotaisiin parlamentaarinen foorumi, ad hoc foorumi, jossa Euroopan parlamentin valtuuskuntansa kautta voisi ehdottaa viidelle Keski-Aasian parlamentille ja Euroopan unionin, Euroopan parlamentin jäsenille niin, että voisimme kokoontua äh, sinne keskustelemaan näistä asioista. Kiitos ja sitten siirrymme Catch the Eye-osuuteen. Viisi puheenvuoropyyntöä on listalla ja Kelly aloittaa. Minä oikeastaan pidän tästä mietinnöstä. Minun mielestäni sillä on paljon tarjottavana sekä Euroopan strategian suhteen että näiden viiden maan suhteen. Itse asiassa 2007, kun strategia laadittiin, niin Keski-Aasiassa on sen jälkeen nähtävissä paljon edistystä. Ja jos näin edetään jatkossakin, pystymme auttamaan ihmisiä kaikilla näillä alueilla ihmisoikeuksien, veden laadun, energian, mm, liikenteen ja oikeusvaltion alalla. Strategi- Keski-Aasia Aasiassa on tärkeitä strategi- äh, strategisia komppaneita meille, erityisesti, erityisesti TARP-alue on tärkeä meille. EU-Keski-Aasia huippukokoukset olisivat erittäin hyödyllinen työkalu meille ja sitä myötä voitaisiin tarkastella, minkälaista edistystä voidaan tulevaisuudessa saada aikaiseksi. Kiitoksia edustaja Tsikau datorită potentialului comercial și de securitate energetică al Asiei Centrale. Niin, jos ajatellaan kauppapotentiaalia ja energiaturvallisuutta eh, Keski-Aasiassa, niin eh, sehän on tietysti yhteinen intressi sekä Keski-Aasian maille että EUlle, mitä tulee tosiaan eh, energian ja ympäristönsuojelun kestävyyteen. Se on suorassa yhteydessä Euroopan unionin ohjelmiin Kaukasian ja Mustameren alueella. Kaspianmeren maat, niin kuin Azerbaijan ja Turkmenistan, niin ö, niillä on yhä merkittävämmät kaasuvarat koko maailmassa. Ja korostaisin Nabukko-hankkeen merkitystä, jolla on tarkoitus kuljettaa kaasua keski Euroopan unioniin. Se on hanke, joka tulee parantamaan energian huoltovartuutta EU-ssa. 3,5 miljoonaa henkilöä asuu näillä öljy- ja kaasurikkailla alueilla ja siitä näiden luonnonvarojen kuljettamisesta, ne voivat saada vaurautta omiin maihinsa ja sen takia me kannatamme tällaisia pitkän ajan kuljetushankkeita, joilla pystytään parantamaan myöskin ympäristön kestävyyttä ja myöskin kaivannaisteollisuuden läpinäkyvyyttä, jolla voitaisiin parantaa todellakin läpinäkyvyyttä teollisuudessa. Kiitos. Puhemies, arvoisa komissaari, meillä on lukuisia faktoja, jotka antavat olettaa, että ihmisoikeudet ja ilmaisunvapaus joutuvat uhanalaiseksi Kazakstanista. Kazakstanissa 27. lokakuuta 2011 Asam Alimov, kameramies, journalisti, joutui Majistown edessä aseellisen hyökkäyksen kohteeksi maaliskuussa 2007 eh, aloitettiin toimet koko Keski-Aasian kanssa sen edistämiseksi, että saataisiin tietoa siitä, mitä tapahtuu kansalaisille Keski-Aasiassa. Ei ole sattumaa, että hyökkääjät ottivat näiden journalistien kannettavat tietokoneet, jotka sisältivät, sisältivät paljon todistusaineistoa. Tämä on yksi niistä monista esimerkkeistä, joita julkiset viranomaiset tekevät. Ja pyytäisin, että tuomittaisiin tiukasti kaikki tällaiset toimet ja Euroopan unioni ei aloittaisi neuvotteluja tällaisen valtioiden kanssa, jotka rajoittavat ilmaisun vapausta. EU:ssa pitäisi järjestää pyörään pöydän keskustelu Magistown työntekijöiden edustajien kanssa, ja jossa vaadittaisiin 2011 vuoden maaliskuun lakkojen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi yhteistyössä öljyyhtiöiden edustajien kanssa. Kiitos esittelijä tästä mietinnöstä. Minä olen Keski-Aasian valtuuskunnan jäsen ja todellakin mielelläni voin hyväksyä strategian periaatteet. Ihmisoikeusalalla meidän täytyy ratkaista se kysymys, olemmeko sellainen globaali toimija, joka aikoo edistää ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Jos näin aiomme toimia, niin meillä on oltava tiivit rivit YK kanssa. Toimintamme on paljon tehokkaampaa, jos toimimme tämän periaatteen mukaisesti. Sitten eh, talouskysymykset. Nabukko putken suhteen me olemme jälkijunassa Kiinalla on oma kaasuputkihankkeensa ja he ovat päässeet paljon pidemmälle. Meidän pitäisi toimia aktiivisemmin myös harvinaisten maametallien suhteen. Näissä maissa demokratiakehitys on kovin äh, hajanaista. Meidän täytyy käyttää kokemustamme hyväksi ja rakentaa talouden ja ihmisoikeuksien pohjalle. E, treba si uvedomiť, že v tomto... V tomto... Kiitoksia, e, puhemies, komissaari. Meidän täytyisi ymmärtää, että tuolla alueella Venäjällä on voimakas vaikutus ja siellä on myöskin hyvin voimakas Venäjän tyyppinen hallinto. Eli jos haluamme auttaa tuota aluetta, niin meidän pitäisi pysyä siellä ja käyttää omaa vaikutusvaltaamme, koska jos me vetäydymme pois sieltä, niin sitten annamme tuon koko alueen sellaisten maiden haltuun kuin Kiina ja Venäjä ja sitten noilla ihmisillä jotka asuvat siellä, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, ei ole mitään toivoa paremmasta yhteiskunnasta, jonka, jota me voimme tarjota. Sen takia meidän pitäisi pysytellä siellä ja koettaa yhdistää taloudellinen yhteistyö ihmisoikeustukeen, koska hallitukset noissa maissa jos he, ne uskovat, että meidän projekteistamme saadaan, saadaan hyötyä niin kuin korkeampi elintaso, niin sitten ne ovat myöskin valmiita hyväksymään nämä ihmisoikeuskysymykset ja he voivat hyväksyä meidän ihmisoikeuskriteerimme ja muuttamaan yhteiskunnan rakenteita. Uskon, että meidän pitäisi todellakin tehdä tällaista yhdistelmätyötä eikä kannata odottaa heti tuloksia. Kiitoksia sitten komissari Ando. Uh, uh, Kiitoksia puhemies, arvoisat jäsenet. Ja toivotan tervetulleeksi tämän mietintöluonnoksen koskien EUn Keski-Euroopan, anteeksi, Keski-Aasian strategian täytäntöönpanoa. Onkin hyvin sopiva aika tarkastella uudelleen tätä strategiaa tulevana vuonna. Keski-Aasia on yhä tärkeämpi alue Euroopan unionille. Raja-alueet Afganistanin kanssa ovat merkittäviä turvallisuus uhan aiheuttajia EUlle esimerkiksi terrorismin ja huumekaupan muodossa. Joissakin maissa äh, poliittinen ja taloudellinen uudistus on tarpeen ja aiheuttaa haasteita ei pelkästään maille itselleen, vaan kansainväliselle yhteistyölle myös. Mutta samanaikaisesti maat ovat rikkaita, resurssirikkaita ja niillä on mahdollisuus tuoda maahan ja EUn sisälle merkittäviä energiavaroja. Alueen maissa on merkittävää intressiä vahvistaa suhteitaan EUhun. Keski-Aasian strategia vuodesta 2007 on ollut sellainen, että sen myötä on onnistuttu vahvistamaan EUn roolia Keski-Aasiassa merkittävästä OECDn ja YKn kanssa yhteistyössä on onnistuttu parantamaan tilannetta Keski-Aasian alueella. Strategia on saanut aikaan paljonkin positiivista. Olemme onnistuneet saamaan aikaisesti, aikaiseksi ulkoministeritason vuoropuhelua Keski-Aasian maiden kanssa ja myöskin ihmisoikeusdialogia kaikkien näiden viiden maan kanssa. Energia-alalla olemme lähempänä kuin koskaan sitä tilannetta, että Transkaspian linja on todellisuutta ja saamme aikaiseksi kaasukäytävän. Vesialasta todettakoon, että dialogia käydään siellä myöskin, jotta saataisiin aikaiseksi Itä-Euroopan ja Kaukosuksen alueen sisäinen vesipolitiikka. keski asia Aasian koulutusalalla EU on näkyvästi esillä monilla, monilla seuduilla. Myöskin huumekaupan vastaisessa taistelussa, joka on alueen merkittävimpiä kansainvälisiä ongelmia, EUlla on tärkeä rooli. Euroopan pank- jälleenrakennuspankki ja kehityspankki ovat yksityissektorin tärkein sijoittaja. Euroopan investointipankki on mukana myöskin Keski-Aasian toimissa erityisesti ympäristö- ja energia-alalla. Olemme onnistuneet avaamaan uudet EU-delegaatiot Kirgisistanissa, Kazakstanissa, Tajikistanissa ja Uzbekistanissa. Alueella on yleisesti ottaen vielä paljon haasteita ja vielä on paljon tehtävää suht, parantaaksemme suhteitamme. Ihmisoikeustilanne aiheuttaa yleistä huolenaihetta, kuten edustaja Alfaano on todennut. Ja meidän täytyy tarkastella, kuinka voisimme parhaiten hyödyntää äh, sitoutumistamme tällä hyvin tärkeällä, mutta arkaluontoisella alalla. On tärkeää avata delegaatiot kaikissa maissa. Tällä tavalla voidaan lisätä EUn näkyvyyttä ja edistää EUn ohjelmia ja käyttää äh, varoja tehokkaasti vaikka varat ovat rajoitetut, niin yhteistyö muiden kansainvälisten rahoittajien kanssa on tärkeää. Se, että varat ovat rajoitetut, saa aikaan sen, että meidän täytyy keskittää tukemme, kuten parlamentin mietinnössä todetaan, asianmukaisesti. Ja tätä, tätä tapahtuukin jo avainsektoreilla per maa alueen köyhimmissä maissa, Kirgis ja Tajikistan, ovat pääedunsaajia. Keski-Aasian alueet ovat hyvin erilaisia keskenään, ja vaikka me edistämme alueellista yhteistyötä esimerkiksi vesivarojen hallinnassa ja rajavalvonnassa ja huumekaupan vastassa taistelussa, niin jokaisella maalla on omat tarpeensa ja tavoitteensa EU-yhteyksissään ja niitä, ne on otettava huomioon. Kasakstanin kanssa esimerkiksi aivan viime aikoina käynnistettiin keskustelut tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyössopimuksesta, joka on ensimmäinen alueella. Ja lopuksi toteaisin, että Euroopan parlamentti on tärkeässä roolissa, kun edetään Keski-Aasian suhteissa eteenpäin. Me toivotamme voimakkaasti tervetulleeksi Euroopan parlamentin vierailut näihin maihin ja kansainvälisen tai parlamenttien välisen vuoropuhelun. Ja toivotamme tervetulleeksi tämän mietinnön joka myötä vaikuttaa merkittävästi meidän tulevaan uudelleenarviointiimme strategian osalta. Ja onnittelut vielä mietinnön esittelijälle. Kiitoksia. Tämäkin asiakohta on nyt saatettu päätökseen ja puoli 12 huomenna siitä äänestetään. Ja sitten siirrytään seuraavaan asiakohtaan. Edustaja